Budjettivaliokunta on pyytänyt korjausta 6. helmikuuta 2013 hyväksyttyyn tekstiin. Artiklan 216 kohdan 4 mukaan tämä korjauspyyntö on hyväksytty, mikäli en 24 tunnin sisään saa yhdeltä ryhmältä tai vähintään 40 jäseneltä tämän korjauksen poistamista. Ja tämä löytyy nyt tämän päiväisen kokouksen pöytäkirjasta jatkossa. Sen lisäksi tapasin neuvoston puheenjohtajan ja me saimme viisi lainsäädäntöä, jotka on hyväksytty.